että puheenvuoron pitää itse esittelijä, edustaja herra Van de Kamp, olkaa hyvä. Neljä minuuttia saatte. Dank u zeer. Ik wil allereerst, uh, meneer de voorzitter, mijn collega... Kiitos puhemies. Ensiksi kiittäisin varjoesittelijöitä ja kaikkia myötävaikuttaneita, jotka osallistuivat tähän puolivälin arvioon. Haluan kiittää teitä kaikkia sydämellisesti. Kiitos, että osallistuitte. Niin, meillä on pitkä menettely takana 633 tarkistusta ja ei ollut todellakaan helppoa nyt sitten varjoesittelijöiden kanssa sopia yhdestä tekstistä, joka olisi johdonmukainen mutta kyllä se lopulta onnistui. Ja myöskin ryhmien työntekijöitä haluan kiittää, mutta myöskin eh, parlamentin eh, hallintovirkamiehiä kiittää. Kaikkia haluaisin kiittää. No sitten ensimmäiset huomioni itse valkoisesta kirjasta. Sinä oltiin ensin vähän pidättyväisiä ei paljon uutta eikä mitään todellisia päätöksiä, mutta puhemies, tämähän on puolivälin arvio. Ja tavoitteenahan on myös jatkuvuus tässä politiikassa, että se mahdollistetaan ja se onnistui. EU, jos se esittää joka neljäs vuosi aivan uutta liikennepolitiikkaa, niin ei sitäkään voisi ymmärtää. Kuten jo sanottu, niin puolivälin arvio on kyseessä, siinä on kyse toimeenpanosta ja jatkuvuudesta. Niin liikenneala EU-ssahan on kovin tärkeää. Alankomaissa sanomme, että ilman liikennealaa kaikki on jumissa. Liikennealalla on myöskin suuri kyky luoda työpaikkoja ja se on hyvin tärkeä talouden kehittymisen kannalta. Liikennealalla on töissä 100 000 ihmistä. Sitä ei pidä koskaan unohtaa. Sen lisäksi on niin, herra puhemies, että liikennealan täytyy toimia kestävästi. Nyt voidaan todeta, että 24 prosenttia säästymisestä Euroopassa tulee liikennealalta. 29 prosenttia energia-alalta ja niin, jos näitä lukuja nyt tarkastellaan, niin kyllä liikennealan rooli ja kestävyyden rooli tulee hyvin esille. Se on mahdollisuus innovaatioille toisaalta eikä pelkkä uhka. Ja innovaatiot mm, liikennealalla ovat aihe, johon nyt 10-20 seuraavan vuoden aikana tullaan kiinnittämään paljon huomiota. No sitten muutama huomio itse mietinnöstä, joka koskee tätä puolivälin arviota. Valitettavasti täytyy todeta, että siirtymä liikennemuodosta toiseen, tieliikenteestä siis ja ilmaliikenteestä raiteille, ja liikenteeseen ei ole vielä onnistunut. Se on tietysti harmittavaa, koska mehän haluamme puhtaampia liikennemuotoja ja niihin kuuluvat juna ja sisävesiväylät. Ja EUn investointien pitäisi nyt sitten etusijaisesti olla tulevina vuosina raiteille ja sisävesiväylille. Tietysti ne voidaan yhdistää myös merenkulkuun. Tästä varmaan kaikki ovat samaa mieltä. No sitten älykkäät liikennejärjestelmät, herra puhemies. Mehän haluamme innovaatioita. Me Haluamme vuoteen 2020 mennessä sähköiset reittikuvaukset. Ja se on suuri haaste saavuttaa tämä. Joitakin ehdokkaita on. Esimerkiksi, että julkista liikennettä kaksinkertaistetaan kaupungeissa, mutta kollegat varmaan myös näistä puhuvat. Kiitos. Aha, vielä minulla onkin vielä aikaa ilmeisesti. Ei kun kyllä, minä varmaan nyt sanoinkin, mikä halusin sanoa. Kiitos. Eh, thank you well. Uh, Kiitos, herra esittelijä. Nyt komission puheenvuoron pitää komission jäsen Violetta Bulls. Olkaa hyvä. President, honorable... Puhemies, hyvät jäsenet. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää Van de Kampia, varjoesittelijöitä ja myös Euroopan parlamenttia kokonaisuudessaan erittäin arvokkaasta yhteistyöstänne valkoisen kirjan täytäntöönpanossa. Me olemme tehneet kovasti työtä Trankomiteassa ja valiokunnassa tämän asiakirjan parissa. Yli 600 muutosehdotusta tehtiin, mikä osoittaa, että parlamentin jäsenet ovat erittäin sitoutuneet tähän aiheeseen teidän mietintönne on mitä tervetulleen ja ajankohtaisin. Komissio on tyytyväinen sen yleiseen sisältöön ja laatuun Kommentoisin seitsemän erityiskohtaa tässä mietinnössä. Ensinnäkin äh, kaikkien liikennemuotojen tehokas käyttö ja muodosta toiseen siirtyminen. Me tuemme tätä tavoitetta. Ja tästä syystä meidän politiikkamme äh, tähtäävät puiteolosuhteiden parantamiseen, ulkoisten kustannusten sisäistämiseen. Meidän täytyy kiinnittää huomiota interoperabiliteettiasioihin kaikilla tasoilla ja meidän täytyy saada myös vapaa kilpailu, terve kilpailu kaikille liikennemuodoille. Toiseksi moderni infrastruktuuri. Tällä alueella komissio on tehnyt kovasti työtä ja edistynyt. Nämä TEN-T-käytävät ja Mm, verkkojen Eurooppa ovat olleet yksi suuria saavutuksiamme viime vuosina ja uskon, että erilaiset liikennemuodot voivat hyötyä myös investointistrategiasta. Kolmas kohta, josta haluan puhua. Se, siihen liittyy muun muassa dekarbonisaatio, hiilenkäytön vähentäminen ja myös melusaasteen vähentäminen, ilmanlaadun parantaminen ja niin edespäin. Kaupunkialueen liikenne on alue, jossa Meillä on vielä paljon tehtävää, mutta täytyy olla kielikeskellä suuta, jotta emme äm, tuputtaisi sellaisia ratkaisuja, joita ei ole räätälöity paikallisiin tarpeisiin. Neljäs aihe, digitaaliset ratkaisut. Me olemme yhtä mieltä siitä, että matkailutietoa täytyy parantaa ja meidän täytyy ä, äh, antaa käyttöön integroituja äh, lippuun osto Ähm, järjestelmiä, mutta me emme voi äh, tuputtaa yhtä ratkaisua koko EUlle. Meidän täytyy antaa tietoa käyttöön ja antaa äh, yrityselämän äh, keksiä sopivia ratkaisuja. Meidän täytyy kehittää standardeja ja sellaiset sääntelypuitteet, puitteet, jotta lisäarvoa tuottavat palvelut saavat elää. Hyvät parlamentaarikot ja hyvä puhemies. Tässä mietinnössä peräänkuulutetaan myös viidettä elementtiä, nimittäin sitä, että ihminen asetetaan liikennepolitiikan keskiöön. Voin olla täysin samaa mieltä tästä asiasta. Olen vakuuttunut siitä, että liikenteen ja kuljetuksen sen tulee palvella yh- yhteiskuntaa, olipa kyse sitten matkustajista tai rahdin kuljetuksesta – Kuusi sosiaaliset kysymykset. Tämänhetkinen tilanne ei ole tyydyttävä. Junckerin komissio pitää erittäin tärkeänä sitä, että puututaan heikkoihin työoloihin, kohtaanto-ongelmaan ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Muuten me voi viedä eteenpäin liikenteen sisämarkkinoita ja haluan tätä teille korostaa. Seitsemän. Tarvitsemme tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä liikennemuotoja. Meillä on aivan liian paljon e- esteitä, jotka panevat sen liikenteen sisämarkkinoihin. Meidän täytyy luoda yksi yhtenäinen eurooppalainen liikennealue, joka on laadukas, joita voidaan myös viedä kolmansiin maihin tätä laatua. Tällä tavalla Eurooppa voi pysyä globaalina johtajana myös liikenneasioissa. Ja lopuksi seitsemäs kohta. Teidän mietinnössänne korostetaan sitä, että yksi tämänhetkisen politiikkamme tai politiikkojemme kaikkein heikoin kohta on heikko täytäntöönpanoaste. Olen samaa mieltä kanssanne, Van de Kamp. Tämä on sellainen alue, jonka parissa voimme tehdä kovasti yhteistyötä. On tärkeää, että EU-lainsäädäntö on tehokasta ja yksinkertaista ja meillä on myös selkeät mekanismit valvoa sen täytäntöönpanoa. Nyt kuuntelenkin mielelläni teidän lisäkommenttejanne siitä, miten valkoisesta kirjasta päästään vielä eteenpäin. Meidän työmmehän on loputonta työtä, ikuisesti jatkuvaa, ja toivottavasti jatkossa voimme tehdä hyvää yhteistyötä koko mandaattini ajan. Kiitos. Madam Commissioner. Kiitos komission jäsen. Sitten on ryhmäpuheenvuorojen aika. Ensinnäkin EPP-ryhmäpuheenvuoro. Edustaja Markus Piper. Niin, kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Mietintö sisältää hyviä ajatuksia kestävyydestä, äh, liikennemuotojen yhdistämisestä ja sitten äh, trans, äh, ylikansallisista liikenneyhteyksistä. Teoreettisesti tämä kuulostaa kaikki hyvältä, mutta onko liikennealalla kohtuullista poliittista huomiota osanaan monille? liikenneala on sellainen, jolle annetaan aina uusia maksuja, yhä tiukempia ympäristötavoitteita, No vähän julkista liikennettä kaupungissa, sitäkin ehkä EU pitäisi säännellä, mutta ei pelkästään sääntely, myös rahoitus on tärkeää. Jos ajatellaan öljyveroja, ympäristömaksuja jäsenvaltiossa, jos ne olisi todellakin laitettu ympäristönsuojelun ja infrastruktuurien rakentamiseen, eikä sosiaalijärjestelmiin, Tämä on ollut lapsipuolen asemassa komissiolla. Valitettavasti näin täytyy sanoa, mutta miksi komissio on ottanut erityisen tärkeältä verkkojen Euroopalta rahaa pois tämän investointiohjelman rahoittamiseksi. Ja lapsipuolen asemassa se on myös ilmeisesti neuvoston puheenjohtajalla. Meillä on nyt akuutti ongelma, kun on dramaattinen alirajoitus, alirahoitus ylikansallisissa tai transnationaalisissa liikenneyhteyksissä ja seuraavassa äh, neuvostossa on sellainen äh, keskustelun kohde kuin pyö, pyörä äh, liikennemuotona. Kyllä tässä on nyt ansaittu liikenteessä erilaiset painopisteet. Ne on tässä mietinnössä hyvin kuvattu. Haluamme kilpailukykyä, kestävyyttä, infrastruktuuria paremmaksi niin, että yrityksille on paremmat olosuhteet, emmekä häviä kansainvälisessä kilpailussa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. SID-ryhmän ryhmän puheenvuoro. Rova Tapardell. Oski. Comments, please. Take a flow. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Hyvät Europejskiego obszaru transportu to zadanie, które... Yhtenäisen Euroopan liikennealueen luominen on tehtävä, joka onnistuu vain, jos on tarkka toimintasuunnitelma, jossa määritellään selkeät tavoitteet ja välivaiheet. Valkoinen kirja vuodelta 2011 on kunnianhimoinen, se haluaa olla tällainen suunnitelma, mutta strategian hyväksyminen, siitähän jo neljä vuotta ja nyt voidaan jo nähdä, että realisointi myöhästyy erityistä on ollut liian kunnianhimoisia ja epätaloudellisia tavoitteita siitä, kun halutaan luopua liikenteessä ähm, fossiilisista polttoaineista. Jotta tällaista halutaan välttää, niin täytyy nyt hyödyntää tätä puolivälin arviointia ja ottaa selkeästi esille ongelmat, joissa tarvitaan parempia ponnistuksia sellaisella tavalla, että ähm, liikennealan integrointi Euroopassa olisi realistisella pohjalla. Ensinnäkin täytyy siis painottaa, että erityinen merkitys on sellaisilla hankkeilla, joilla halutaan luoda yhtenäistä liikenneverkkoa Eurooppaan. TEN-T-verkkojen hanke on avainasemassa, jos halutaan syventää integraatiota liikennealalla Euroopassa. Niin, myöskin niin, että päästään syrjäalueelle rakentamaan tnt verkkoja ja sen pitäisi olla tärkein prioriteetti meidän liikennepolitiikassamme seuraavina vuosina. No toiseksi, Valkoinen kirja nykyisessä muodossaan ei riittävässä määrin kiinnitä huomiota julkiseen liikenteeseen ja liikkuvuuteen kaupungeissa. Ja niin, että saataisiin uusia liikennemuotoja, jotka liittyvät jakamistalouteen. Näin tärkeä strateginen asiakirja, kuten valkoinen kirja, ei voi umistaa silmiä näin tärkeiltä teemoilta. Ja kolmanneksi lopulta sitten liikennealan tulevaisuus Euroopassa. Se on myös työntekijöiden ja työnantajien tulevaisuutta tällä alalla. Rauhoittomuutta herättää se, että jotkut jäsenvaltiot haluavat suojella omia yrityksiä ja siitä on sitten perustavanlaatuisia kuluja Euroopan tasolla. Tällaisten toimia ei pitäisi olla ja olen iloinen, että Kampin mietinnössä painotetaan, miten tärkeää on tasapaino vapaiden markkinoiden ja työntekijöiden oikeuksien suojelun välillä. Uskon, että Euroopan unionin komissio kuulee näitä ääniä ja ottaa huomioon nämä ja monet muutkin huomiot, joita tässä mietinnössä ovat kun valkoisen kirjan tavoitteita päivitetään ja kun niitä toteutetaan nyt tulevina vuosina. Kiitos kovasti. Kiitos teille. Pyydän, että puhujat pitäisivät kiinni puheajoista, jotka teillä on käytössänne. Ja sitten lopulta SID-ryhmän puolesta Edustaja Tapardel, olkaa hyvä. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Dragi colegi, stimată doamnă comisar. Rakkaat kollegat, komission jäsen, globalisaatio, kaupungistuminen, väestömuutokset yhteiskunnissamme saavat meidät miettimään uudelleen liikenteen toimintaa ja analysoimaan niitä toimia, joita neljä vuotta sitten ehdotettiin. Me neuvottelimme hyvin kunnianhimoisesta ohjelmasta. Tarkoituksena oli luoda liikennealue Eurooppaan, jossa vastattaisiin entistä suurempaan liikkuvuuden kysyntään ja vastattaisiin tavara- ja henkilöliikenteen tarpeisiin. Nyt tässä olemme keskittyneet erityisesti matkustajiin. Uskon, että meidän pitäisi parantaa laatua kaikilla liikenteen sektoreilla. Sillä tavalla otettaisiin käyttöön minimistandardit, erityisesti mitä tulee työmarkkinoihin. On sovellettava myöskin tasa-arvon periaatetta ja tehtävä alasta naisille houkuttelevampi. Tulevat liikennejärjestelmät eivät voi tuntea mitään rajoja ja kaikki liikenne täytyy tapahtua kestävästi. Tarvitaan myöskin digitaalisia infrastruktuureja meidän täytyy ponnistella raja-alueiden yhteenliitettävyyden ja syrjäseutujen yhteenliitettävyyden puolesta. Tällä tavalla mm, palveluiden, matkustajien ja tavaroiden vapaa liikkuvuus tulisi mahdollisuudeksi ja investoinnit tähän vaikuttavat todella tärkeällä tavalla myöskin alueelliseen yhteenkuuluvuuteen ja tätä kautta voidaan näitä kehityskuiluja poistaa. Parempi organisointi tietysti myöskin saa meitä ajattelemaan joukkoliikennettä kaupungeissa. Meillä jatkuvasti on liikenteen ikäviä puolia näkyvissä, hiilidioksidipäästöt, ilman laatu, ruuhkat, parempi aikainen tieto ja muut keinot voivat auttaa meitä pääsemään lähemmäs tavoitetta siirtyä kestäviin liikennemuotoihin. Liikenne on todella Euroopan unionin liikkeelle paneva voima ja se myöskin edistää matkailua ja tietysti myöskin parantaa matkustajan mukavuutta. Uh, now on behalf Alde Group. Kiitos nyt sitten Alden ryhmän puolesta puhuu Rova Meissner. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. On todellakin niin, että liikenne on aliarvioitua. Minäkin näen niin liikenneala on markkinoiden selkäranka. Jos ajatellaan, että jotain tilataan internetistä, halutaan vuorokaudessa tuo toimitus ilman liikennealaa, se ei onnistu. Menemme ostamaan joka päivä tuoreita tavaroita, sekään ei onnistu ilman kuljetuksia. Jätehuolto ei käy, liikkuvuus ei onnistu. Ja yleisesti ottaen liikkuvuus on yksi perusoikeuksista Euroopan ihmisille. Ja siitä me liikennealaa ja liikennevälineitä. Ja viime toimikaudella oli tällainen metrosuunnitelma, joka haluaa yhdistää kaikki tärkeät keskukset Euroopassa, TNT-verkot. Se on hienoa. Siinä on juuri se eurooppalainen ajatus, tarvitsemme, että ihmiset voivat käydä kauppaa keskenään mahdollisesti ilman ruuhkia, rajoja ja muita esteitä. Se on hieno tavoite, siihen tarvitaan rahaa ja budjetissa onkin otettu lisää rahaa. Kaikki aivan oikein hyvin. Mutta siis Tarvitsemme liikkuvuutta ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuteen. Tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja siihen, sekä tieliikennettä, raiteita, laivoja, myöskin polkupyöriä osittain, kaikkea tarvitaan. Ja sitten niiden täytyy tietyt kriteerit täyttää, täytyy olla mahdollisimman pustasta, mahdollisimman turvallista täytyy olla saavutettavissa kaikille ihmisille niin hyvin kuin mahdollista riippumatta siitä, missä asuvat, ovatko vammaisia eivät, ja täytyy olla mahdollisimman reilua, siis liittyen kilpailuehtoihin, mutta myöskin liittyen hyviin työolosuhteisiin, ammattiehtoihin, kuten myös matkustajan oikeudet. Siis tässä on kokonainen kimppu asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Nyt meillä on puolivälin arvio ja paljon parantamisen varaa vielä on. Ja ajattelen, että kun asioita parannetaan, niin täytyy aina nähdä, että kaikki aloja kohdellaan tasapuolisesti sekä palvelun tarjoajia että kuluttajia, että teemme tämän eurooppalaisella tavalla. Ja tietysti täytyy myös tehdä se niin, että jos mennään eteenpäin ilma-alalla, vaikka se tietysti kiistakapula onkin, eh, siis täytyy löytää rauhanomaisia ratkaisuja eurooppalaisten ihmisten puolesta tässä. Kiitos. Vielen dank. On behalf, uh, Sitten QIA NKL-ryhmän puheenvuoro. Rouva Kyllönen, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitoksia arvoisa puhemies, vaikka komission jäsen. Iso sydän

Uh, Kiitos vihreiden puheenvuoro. Edustaja Eichhout. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Close enough, close enough. Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst... Eh, Kiitoksia kovasti puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijääni kollegaa Van de Kampia sydämellisesti hyvästä yhteistyöstä. Me olemme saaneet hyvän kompromissin. Halusimme kompromissin, mutta halusimme tähdentää siinä myös tiettyjä seikkoja. Onnistuimme siinä hyvin. Ja Van de Kamp ansaitsee kiitokset tästä. Ei tämä nyt läpikotaisin vihreä teksti ole, kyllähän mekin sen ymmärrämme, mutta täällä on muutamia tärkeitä muutosehdotuksia komissiolle, komissaarille haluaisin sanoa, että on hyvä kuulla, että otatte vastaan tämän mietintömme, mutta tässä on muutamia seikkoja, jotka edellyttävät parannusta. Jos katsotaan hetkistä liikenneympäristöä, niin tämä modaali siirtymä, siirtymä sisävesille ja raiteille laahaa jälkijunassa. Ei mene niin nopeasti kuin pitäisi. Jos halutaan vähentää saasteita liikennesektorilla, niin sekään ei ole onnistunut. Euroopan unionin täytyy tuplata ponnistuksensa myös sosiaalipuolen puolesta puheen ollen. Olen ito, iloinen siitä, että sosiaalipuolesta puhutaan tässä tekstissä. Meidän täytyy ö, miettiä, mitkä ovat sosiaaliset ö, seuraamukset muutoksista. Haluamme selkeitä näkemyksiä ö, komissiolta. E, muutakin kuin vain, että asia mainitaan. Tämä on tavallaan ikään kuin herätys komissiolle, eli että ei ainoastaan olla tyytyväisiä siihen, mitä nyt tehdään, vaan tarvitaan uusia toimia, niin että liikenteestä, liikenne pääsee oikealle raiteelle. EFDD Group, uh, Deputy Peter Lundgren. EFDDn puolesta edustaja Lundgren, minuutti, olkaa hyvä. För ett år sedan tillträdde jag detta uppdraget i parlamentet. Olen puhunut koko ajan pääomasäännöstä ja siitä, miten liikennealalla on suuria ongelmia. Juuri lainsäädännön vuoksi, joka mahdollistaa sen. Nyt pyritään kattaviin toimenpiteisiin parlamentin puolelta. Komissio alkaa jälkikäteisesti arvioida. Ja äh, Ruotsissa on nyt organisoitu protestiliike, jonka nimi on Härstanar Sverige. Nyt ollaan sitten lopulta valmiita muuttamaan lainsäädäntöä. Että sosiaalilainsäädäntöä ehdotetaan, niin se on ilahduttavaa, että saadaan vähän aavistusta oikeudenmukaista kilpailusta, saadaan se aikaan ja sosiaalista polkumyyntiä voidaan estää. Ja laittomia käytäntöjä täytyy torjua, jotka johtavat juuri tähän sosiaaliseen polkumyyntiin. Ja haluan sanoa kollegoille, että lopultakin jotain tapahtuu, että saadaan aikaan teillemme oikeanmukaiset ehdotit olosuhteet. Kiitos. NF-ryhmän ryhmäpuheenvuoro, rouva Arno Tyy. Kiitos puhemies, rakkaat kollegat. Olen todella eri mieltä näistä tämän mietinnön suosituksesta. Kysymys on turvallisuudesta, kysymys on ilmastonmuutoksesta. Tässä entistä enemmän jäsenvaltiota raskautetaan Euroopan hallinnollisella taakalla. Minun mielestäni tässä jäsenvaltioiden veronmaksajat, erityisesti ranskalaiset, joutuvat maksomiehiksi. Minä todella vastustan kansallisten rautatie kuljetusten avaamista vapaalle kilpailulle Euroopassa ei voida hyväksyä, että parlamentti antaa jäsenvaltioiden sanella entistä vapautta tappavampia liikenneturvallisuussääntöjä. Varmasti tästä todella olette jo hyvin ymmärtäneet, että aion äänestää tätä mietintöä vastaan. Merci, Madame de Pitää. Kiitos teille. Sitten edustaja Grandes Pascual. Kiitos arvon kollegat. Liikennepolitiikka on hyvin tärkeä osa yhtenäismarkkinoita ja myöskin se liittyy teollisuuspolitiikkaan. On hyvin tärkeää, että meillä on hyvät infrastruktuuriverkot, rajat ylittävää toimintaa ja jokaisessa liikennemuodossa pitäisi olla riittävästi vapaata kilpailua. Eri liikennemuotoja pitäisi yhdistää ja kilpailu pitäisi olla vapaata. Tästä mietinnöstä siis äänestämme huomenna ja tarkoituksena on vähentää ulkoisia kustannuksia, puuttua verotukseen enemmän ja on todella tarpeen, että tehdään myöskin tällaisia yhteiskyytisopimuksia ja parannetaan erilaisten liikenteen solmukohtien toimintaa. Erityisesti syrjäiset alueet ovat todella tärkeässä asemassa ja näiden alueiden lentokentät täytyy ottaa huomioon Tämä on hyvin myönteinen tämä mietintö, mutta tiettyjä asioita en voisi tässä hyväksyä, kun ajattelen vaikkapa juuri espanjalaisen näkökulmasta, niin Gibraltar todella tässä tulee mieleeni, niin koskaan ei ole puhuttu tässä yhteydessä lentoliikenteestä. Mehän olemme kaksi maata, joilla on ystävälliset suhteet, Espanja ja Britannia, mutta nyt kuitenkin tuntuu siltä, että tiettyjä eroavaisuuksiakin on. Me todella keskustelemme yhdessä näistä eri asioista ja yhdessä, ja se ei ole kuitenkaan se tapa, jolla neuvosto on nyt tuntuu tekemään näitä päätöksiä tässä asiassa. Muchas gracias. Jest, Ismail Ertuk. Sitten kaksi minuuttia edustaja Ertuk. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitokset näille keskeisille henkilöille, Van de esittelijälle ja sitten Tapardelille meidän varjoesittelijällemme hyvästä työstä. Tämä oli viikkojen ajan hyvin rakentavaa ja siihen liittyy myös aika paljon tunteita tähän keskusteluun, jonka voimme tänään päättää. Tässä vaiheessa, sit kun valkoisen kirjan julkistamisesta on neljä vuotta, josta aikanaan päätimme, niin mainitsisin sen vielä, että jos ajatellaan näitä tavoitteita, jotka silloin asetettiin, olivat kyllä kunnianhimoisia ja ovat että olemme oikealla tiellä, mutta emme ole vielä tavoitteita saavuttaneet. Esimerkiksi mitä tulee tieltä raiteille siirtymään. Tämä hyvin kunnianhimoinen tavoite. Eli yli 300 kilometriä olevat kuljetukset menisivät raiteille. Sitä ei ole saavutettu. Aika alhaisella tasolla liikutaan tässä. 2008-2011 esimerkiksi oli keskimääräinen osuus tieliikenteessä kuljetettuja tavaroita Siis 2013 oli 74 prosenttia, siis suunta on oikea, mutta ei ole vielä tarpeeksi. Ponnistuksia täytyy parantaa edelleen. Sitten sosiaalisella alalla, mitä täytyy tehdä, ja tässä pyydän komissiota ottamaan tämän seuraavalla kaudella esille ja yöntämään kättä parlamentille. Mitä tulee turvallisuussääntöihin, olemme aina yrittäneet myötä vaikuttaa siihen, että ne paranevat. Oli sitten kyse eri liikennemuodoista, esimerkiksi lumeyrittäjyys tai sitten systemaattinen lepoaikojen loukkaaminen. Näissä täytyy vielä tehdä paljon töitä ja sitten vielä viimeisenä asiana komission jäsen. Kiitän teitä tiukasta asenteesta Saksan tie, tiemaksuihin ja tässä tarvitaan eurooppalaista asennetta. Kiitos. Vielen Dank. Now, uh, Kiitos. Sitten edustaja Foster, minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Van de Kampia hänen tekemästään kovasta työstä konservatiivi kannalta on ikävää, että alkuperäisestä tekstistä ne aika paljon on kadonnut. Valitettavasti tekstissä on nyt monia sellaisia alueita, joita on vaikea tukea meidän. Ensinnäkin täällä keskitytään liikaa sosiaalilainsäädäntöön niin ilmailuliikenteessä kuin maantieliikenteessäkin, rahtiliikenteessä. Toiseksi tässä on luotu aivan tarpeettomasti uusi eh, liikennevirasto. Kolmanneksi eh, tämä eh, satamadirektiivi, se mielestämme tekee hallaa brittiläiselle elinkeinolle. Ja sitten tämä Gibraltarin kysymys. Sehän liittyy, tässähän on kyse brittiläisestä suverenista alueesta, joka on sisämarkkinoiden täysivaltainen jäsen. Jos sitten tätä tilannetta aletaan haastaa, kyseenalaistaan, niin sen enempää yhtenäinen ilmatila kuin oikeudetkaan eivät mene eteenpäin. Ja juuri tästä syystä ja vain tästä syystä, arvon van de Kamp, me emme voi tukea tätä mietintöä huomenna. Ihan vain, että tiedätte, mistä on kyse, mutta me arvostamme teidän tekemänne työtä. Kiitos. Thank you much indeed. Eh, ja Kiitos. Putada Paloma López Bermejo. Paloma López Bermejo. Kiitos ja kiitos siitä, että lausuitte noin kauniisti nimeni. Tieliikenne on nyt todella siirtymässä riittymähetkessä ja nyt odotamme komission strategiaa tätä varten. Yhteen toimivuuden kysymykset tuotannon jakelun parempi niveltäminen toisiinsa muun muassa pakottavat Euroopan ajattelevan uudelleen eh, tätä mallia, joka on suurista infrastruktuurista ja suurista liikennefirmoista riippuvaista. Ja tässä on siirtymässä, siirtymätilanteessa on hyvin tärkeää ottaa huomioon työntekijöiden oikeudet ja ja vaatimukset. Heillä pitää olla aikaa levätä sellaiset palkat, etteivät he joudu tekemään ylitöitä. Ja e, kaikkein tärkeintä on taistella sosiaalista dumpausta vastaan kabotaasi ja lähetettyjen työntekijöiden väärinkäyttö on asia, jossa tarvitaan lisää valvontaa. Ei voida hyväksyä sitä, että tätä alaa vapautetaan vain sen takia, että halutaan poistaa kansallisten säännösten tuoma turva, ja tämä vain pahenee itse asiassa palvelukauppasopimuksen myötä. Näitä työoikeuksia ei voida polkea tällä tavalla. Seuraavaksi edustaja Ajuuto. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, minä olen sitä mieltä, että valkoisen kirjan osalta on tehty kovasti työtä, mutta Cinque Stelle valtuuskunta ei voi tukea tukea tätä. Me tässä tuetaan sellaisia seikkoja, jotka ovat osoittautuneet käyttökelvottomiksi. Me olemme kyllä esittäneet omia muutosehdotuksia. Me haluamme, että investoidaan ympäristöllisesti ja energiallisesti kestävämpiin vaihtoehtoihin. Tässähän halutaan edes parantaa kierrätystä, jotta voidaan käyttää parhaiten julkisia varoja eh, ja halutaan edistää eh, julkista eh, liikennettä ja halutaan tietenkin myös parantaa työoloja, mutta siitä huolimatta en voi tätä hyväksyä. En voi hyväksyä sitä, että Euroopan komissiolle annetaan valtaa rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka hyödyttävät ainoastaan ähm, niin kutsuttuja hyviä veljiä ja äh, vääriä tahoja. Äh, tämä on ikään kuin äh, annettaisiin alkoholistille konjakkiryyppy. Grazie. Pani poseu. Sitten edustaja Vukaczewska. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komissio ja hyvät kuulijat. Liikenne on kunkin talouden perusta, eivätkä sisämarkkinat pysty toimimaan ilman hyvää liikenneinfrastruktuuria. Siirtyminen liikennemuotojen välillä niin, että se olisi energiatehokasta ja turvallista ja kilpailukykyistä ja vaikuttavaa ja yhteen toimivaan kovin tarpeen nykyään, koska uusimmat tilastot osoittavat, että nyt kaksinkertaisesti tulevina vuosina lisääntyy liikennepalvelujen kysyntä. Fandikappia haluaisin onnitella mietinnöstä, jossa on laaja kirjo tärkeitä asioita, jotka liittyvät liikenteeseen. Se ei tietenkään ole ihmelääke kaikkiin vaivoihin alalla, mutta siinä olevat suositukset ovat kuitenkin hyvä perusta sitten äh, yksityiskohtaisten lakisäädösten laatimiseen. Kiinnittäisin huomiota kuitenkin parlamentissa ja komissiossa usein käytettyyn sosiaalisen polkumyynnin käsitteeseen. Kaikki olemme sitä mieltä, että liikennealan työntekijöillä täytyy olla taattuna asianmukaiset työolot mukaan lukien asianmukainen palkka, ja sen vuoksi täytyy tukea toimia, joilla pyritään varmistamaan yritysten välinen reilu kilpailu. Mutta se ei kuitenkaan saa olla perustelu sellaisille toimille, hallintotoimille, joilla pyritään estämään muiden jäsenvaltioiden palveluntarjoajien toimintaa jäsenmaassa. On otettu esille monia epäasianmukaisia asioita, joten näitä väärinkäytöksiä täytyy torjua. Ja niin, että nykyisiä sääntöjä noudatetaan paremmin liikennealalla jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitos teille. Sitten edustaja Senalovaa. Minuutti, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Kiitos Haluaisin ensiksi kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä. Alkuperäisen mietinnön varjoesittelijällä olen samaa mieltä siitä, että pitäisi luoda sellainen liikennealue, jossa käytetään kestävästi erilaisia resursseja ja pitäisi luoda myöskin sellaiset verkostot, joissa kaikki jäsenvaltiot ovat yhdistettyinä ja käytetään erilaisia liikennemuotoja. Pitäisi myöskin pyrkiä eroon erottelusta uusien ja vanhojen alueiden välillä. Euroopan unionissa raja-alueet ovat tärkeitä. Olen todella tyytyväinen myöskin, että tässä ehdotetaan tieliikenteeseen, li, li, tieliikenteeseen näitä vähennyksiä. Tässä pyritään myöskin parantamaan matkustajan oikeuksia, joukkoliikennettä ja myöskin työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia. Sen takia haluan tätä mietintöä tukea ja kiitokset vielä kaikille sidosryhmille. Kiitos ja nyt edustaja Seymour, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä mietinnössä ehdotetaan muun muassa kaapeliautoja. UKssa niiden rakentaminen on maksanut 16 miljoonaa ja toimintakustannukset vastaavan summan. Ja matkustajien määrät vain laskevat vuodesta toiseen, joten ei tämä mikään tehokas keksintö ollut. Minä olen aika huolissani tästä direktiivistä, erityisesti sen osasta kahdeksan, jossa todetaan, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin, tiettyihin toimiin esimerkiksi liikenneturvallisuuden nimissä. Kuitenkin samanaikaisesti komissio peräänkuuluttaa itsenäisyyttä, autonomisuutta jäsenvaltioilta on ristiriitainen myös TEN-T-hankkeet tulisi nopeammin saattaa päätökseen, vaikka niidenkään arvo ei ole ihan itsestään selvä. Me vastustamme tätä mietintöä. Thank you very much indeed. Uh... Kiitos todellakin. Sitten edustaja Salni. Eh, grazie presidente. La... Kiitoksia puhemies valkoista kirjaa ja Van de Kampin mietintöä on kiitetty kovasti. Tässä on tehty kovasti työtä, se on ollut hankalaa ja komissio voi varmasti olla yhtä mieltä meidän kanssamme siitä, että olemme, voittaneet, olemme tässä molemmat voittajia. me olemme tehneet, tehneet työtä, vaikka mielipiteet ovat olleet usein eriäviä. Ja on tärkeää, että että juuri tällaisilla aloilla äh, ratkaistaan niitä jännitteitä, äh, joita jäsenvaltioiden kesken, kesken on. No joka tapauksessa minä olen sitä mieltä, että tämä mietintö on sellainen, että sitä on syytä tukea. Se, äh, siinä käsitellään erittäin kiintoisia asioita, muun muassa rautatie, liikennettä ja vapauttamista ja kaiken kaikkiaan meidän täytyy pohtia, miten voidaan paremmin investoida liikenteeseen ja kuljetukseen. Ei pidä enää alistua sellaisiin oikkuihin ja oikutteluun. Meidän täytyy olla tehokkaampia, meidän täytyy tehdä järkeviä investointeja, jotta voidaan kunnioittaa ja suojella myös ympäristöä meidän täytyy tehdä sellaisia investointeja, jotka ovat hyödyllisiä liikenteen sujumiseksi. Meidän mantereemme täytyy saada aikaan sellaista kehitystä, jota se, jonka se ansaitsee. Kiitoksia, edustaja Salini. Agnes Jungerius. Edustaja Jungerius, minuutti voorzitter eh, piloten die ziek zijn en toch gaan vliegen omdat ze anders niet betaald krijgen vrachtwagenchauffeurs die dag en nacht. Niin, tässähän on ollut lentäjälakkoja. No, rekkakuskienkin täytyy ajaa paljon, kun pelkävät työpaikan menettämistä. Siis yritykset, jotka laiminlyövät kaikkia sääntöjä, kun tietävät, että ei ole valvontaa. Niin ei, näin voi jatkua. Euroopan täytyy nyt tällaiset käytännöt lopettaa. Mietintöluonnossa on hyvä ja onneksi ehdotukset ovatkin hyviä. Ja me onneksi kristillisdemokraatit ovat tässä mukana ja heidät pystyttiin vakuuttamaan siitä, että näistä asioista. Ja haluaisinkin kiittää kollega Fandenkampia tästä. Ja nyt Junckerin komission täytyy lopultakin toimia. Komission jäsen nyt ilmaisi poliittisen tahtonsa ja toivottavasti nyt on sitten kunnianhimoa tehdä konkreettisia ehdotuksia näistä eli liikennealan sosiaalisista epäkohdista. Päästään sen eroon. Uh, maintenant, monsieur député Georges Bach, minute et demie. S'il vous plaît. Bach, puolitoista minuuttia. Kommissarin, liebe Kollegin, Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitokset koordinaattorillemme Finn van de Kampille. Hän sai aikaan sen, että pitkällä, keskivit, pitkällä, ja, pitkällä aikavälillä saatiin aikaan ehdotuksia. Nyt kun on lyhyt puheaika, niin puhun ensinnäkin tästä tieliikenneestä. Siis äh, haasteita ja ongelmia on ollut pitkän aikaa turvallisuudessa, sosiaalisella alalla, ympäristöalalla ja kilpailukyvyssä. Ei tarvita uusia lakeja, vaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa saadaan aikaan parempi ja harmonisempi yhteinen toimeenpano ennen kaikkea näille laille ja parannettu valvonta. Virasto yksi vastuupaikka pitäisi, olisi myöskin parannus mielestäni. Sitten raitioli, rait, raitioliikenteestä. Neljäs raitio, raitioliikennepaketti saattaa, täytyy saattaa menestyksekkääseen päätökseen. Kun 20 vuotta on nyt ollut näitä uudelleenjärjestelyjä, niin se olisi lopultakin asianmukaisessa tärkeässä roolissa Euroopassa. Ja ilmaliikenteen osalta se on, siellä on yhä enemmän kansainvälistä kilpailua, siinä menetetään asemia, se pätee myös kilpailuvarmuuteen, kuten myöskin sosiaalisiin näkökohtiin. Siinä täytyy saada aika nopeasti ratkaisuehdotuksia. Hyvä komission jäsen, nyt kun on ollut pattitilanne monta vuotta, niin nyt teitä vaaditaan siihen, että liikenne saa todellakin sen painoarvon, jonka se ansaitsee, koska se on talouden työpaikkojen kannalta erityisen tärkeä ja myöskin kansalaisten kannalta erityisen tärkeä Euroopassa. Kiitos. Uh, uh, Kiitos ja nyt edustaja Klyn, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Um, thank you and, uh, Kiitoksia kovasti. Kiitoksia komissaari, kiitoksia, että olet täällä tänä iltana ja haluan kiittää myös Van de Kampia. Hän on tehnyt erittäin hyvän tasapainotteluharjoitteen. Hän onnistui sisällyttämään kompromisseja tähän tekstiin ja toivottavasti huomenna äänestystulos on myönteinen. Tässähän puhutaan eri liikenteen aloista ja korostetaan sitä, kuinka tärkeää liikenneala on muun muassa työpaikkojen luomisen kannalta. Tietysti liikennepalvelujen kuluttajan tulee olla kaiken keskiössä, siis matkustajien ja niiden, sen, niiden yritysten, jotka ovat tekemisissä liikenneinfrastruktuurin parissa. Mitä tulee ilmailuun, niin mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että lentoyhtiöt kilpailevat nyt globaalisti. Siihen täytyy kiinnittää huomiota. Maailma, maapallo pienenee, liikeyritykset ja matkustajat matkustavat hanakasti Aasiaan, USAan, Australiaan ja lentoyhtiöiden täytyy voida kilpailla ja meidän täytyy myös alkaa aloittaa keskustelua lähi maiden kanssa. Sinnekin tarvitaan kilpailukykyisiä reittejä. Thank you. Dziękuję. E, Kiitos. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä puhuu edustaja Agiar. Olkaa hyvä. Senhor presidente, senhora komissaria, caros kollegat. Puhemies, rakkaat kollegat. Olemme vielä kaukana tästä eurooppalaisesta yhteisestä liikennealueesta, mutta pikkuhiljaa sitä kuitenkin rakennetaan. On kiitettävä esittelijä ja varjoesittelijöitä tästä työstä ja erityisesti meriliikenne on hyvin tärkeää. Samoin myöskin Euroopan satamien kapasiteetti, myöskin merten valtateiden todellista potentiaalia täytyy kehittää, koska ne ovat myöskin hyvin tärkeä osa näitä Euroopan laajuisia liikenneverkkoja. Pitää myöskin puhua siitä, miten laajennetaan näitä toimintoja vaikkapa Välimeren kuivuudesta kärsiville alueille. On hyvin tärkeää, että puhutaan myöskin tällaisista asioista. Tarvitaan selkeä strategia myöskin, jotta saaret saadaan yhdistetyksi Euroopan mantereen ja otetaan myöskin näiden syrjäisten edistyksessä olevien alueiden erinäys, erityispiirteet. Tämä on tärkeää myöskin maatalon kannalta. Pyydän, että pidätte kiinni puheajoista. Muuten täytyy keskeyttää puhe. Sitten edustaja Anderson. Thank you, Mr. Vice President. This is a positive and forward... Kiitos puhemies. Tämä on eteenpäin katsova mietintö, jossa on useita avainsuosituksia. Meillä on kaksi erillistä äänestystä, muun muassa näistä megakuorma-autoista ja myös kilpailu määräyksistä. Uskon, että britti Labour-edustajat tulivat äänestämään niitä vastaan, mutta kaiken kaikkiaan muuten me tuemme tätä mietintöä ja sitä, että EUn tulisi vähentää kasvihuone kaasuja ainakin 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan Pariisin huippukokousta ja on mukavaa, että tässä mietinnössä keskitytään myös investointeihin omassa kaupungissani Lontoossa. Liikennesektori ei pysy talouden tasalla. Näiden välillä valitsee suuri kuilu ja meidän täytyy kiinnittää sen huomiota systemaattisesti tulevina vuosina Yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli, mutta julkistakin investointirahaa tarvitaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Maria. Οι μεταφορές είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Liikenne on hyvin tärkeää Euroopan talouskasvulle. On pidettävä mielessä tietysti ympäristönsuojelu myöskin ne matkustajien edut, mutta mutta 25 äh, prosenttia äh, kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteestä. Äh, se on energiasektorin jälkeen toisena. Ja sen takia Euroopan unionin täytyy edistää uusiutuvan energiamuotojen käyttöä joukkoliikenteessä myöskin, samoin myöskin rautatieliikenteessä on yhdistettävä infrastruktuuria sillä tavalla, että pystymme myöskin vähentämään liikenneonnettomuuksia ja tekemään parempia tarkastuksia. Tarvitsemme myöskin meriliikennettä, jotta voidaan taata se, että äh, saarialueella äh, asuvat pääsevät mantereelle. Barandika, Edustaja Barandika, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitos komissaari, kiitos esittelijälle myös. Eurooppa tarvitsee integroitua liikennejärjestelmää, jos otetaan ympäristö, talous ja kestävyyskysymykset huomioon. Kaikki tämä maksaa tällä hetkellä yksi, yhden prosentin BKTstä Euroopassa ja on otettava tietysti kun otetaan huomioon kaikki erilaiset pyrkimykset ja halut, niin sillä ei sitten päästä hyvin yhteisiin tuloksiin, vaan tarvitaan todella investointisitoumuksia pitkällä aikavälillä. Ja kaikkien täytyy pyrkiä tekemään lisäarvoa tähän järjestelmään, ajateltava sen käyttäjiä, myöskin niitä, joilla on liikkumisongelmia. On puhuttava siis matkustajien oikeuksista. Meidän täytyy olla todella Euroopassa liikenneteknologian ja teollisuuden edellä äh, kävijöitä ja meidän täytyy todella pyrkiä ratkaisuihin, joilla voidaan parantaa elämämme laatua ja myöskin taistella ilmastonmuutosta vastaan. Pani poseu Katarina Konečna. Sitten edustaja Konečna, olkaa hyvä. Pane předsedající, vážený pane zpravodaji, děkuji za vaši zprávu. Kiitos puhemies. Kiitos myös esittelijälle. Envi-koordinaattorina olen puhunut paljon energiatehokkuuden puolesta energiapolitiikassa, äh, liikennepolitiikassa. Koko liikennejärjestelmän resursseja täytyy hyödyntää hyvin ja olemassa olevia äh, voimavaroja myös. Kuten esittelijäkin, niin valkoisen kirjan kymmenen kohtaa ovat tärkeitä. Ja ennen kaikkea, kun ajatellaan julkista liikennettä, niin sitä täytyisi tukea se vähentää päästöjä. Turvallinen liikkuvuus ja julkisten liikennevälineiden käyttäminen ja tietysti myös polkupyöräily vaatii investointeja, mutta olen vakuuttunut siitä, että nämä investoinnit ovat hyväksi ja ne voivat olla hyödyksi myös jäsenvaltioille. Olen myös sen puolesta, että rahoitetaan EU-varoista infrastruktuureja myöskin TNT-verkkojen ja yhteisten rautatieverkkojen loppuun saattaminen. Vetoan myös sen puolesta, että EU lähtee viemään näitä rakennustöitä loppuun niin nopeasti kuin mahdollista. Selvä puhuja. Minuutti, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen. Liikennealalla on suora vaikutus arkipäiväämme. Talouteen, ympäristöön, ilmastoon, terveyteen, sosiaalisiin, matkailuun ja moneen muuhunkin. Ja kuitenkin sitä aliarvioidaan niin usein. Toimenpiteet, joihin ryhdymme nykyään, niillä on sitten välitön vaikutus elämänlaatuun huomisen kansalaisille. Sen vuoksi kun ajatellaan kestävää liikkuvuutta ja yhtenäistä eurooppalaista liikennealuetta, niin ne ovat sitäkin tärkeämpiä. Kovasti paljon kiitoksia tässä tehdyssä työstä. Mietinnössä voitaisiin kohdikkoja mennä pidemmälle, ajatellaan vaikka tietulijärjestelmiä, ja miksi emme tukisi esimerkiksi sitä, että ajoa, siis ajoavustajajärjestelmä tai avojajustusjärjestelmä tulee pakollisesti rakennettavaksi autoihin. Vaikka menestystä on paljon, niin tarvitsemme kuitenkin konkreettisia tavoitteita edelleen, ja siihen kuuluu strategia siitä, että miten loukkaantumisen vähennetään liikenneonnettomuuksissa ja sitten myöskin Euroopan laajuuden enimmäismäärä eh, rattijuopumusrajalle alkoholin rajoissa eh, ammattiliikenteen osalta. Ajala Center. Ja sitten edustaja Ajala Sender. Por favor. Eh, gracias, presidente. Kiitos puhemies. Mm, haluan kiittää esittelijää, joka on tarjonnut ajatuksia tulevaisuutta mm, varten, mm, kun ajatellaan vaikkapa kriisiä. Se on vaikuttanut infrastruktuuriin, myöskin autokantaan ja tarvitaan todella ehdotuksia, tarvitaan sopimuksia ja instrumentteja, jotka ovat hyviä infrastruktuurin kunnossa pitämiseen on hyvin tärkeää ajatella matkustajien turvallisuutta. Monissa paikoissa on tapahtunut terroristisia tekoja ja tarvitaan sellaisia toimia, joilla voidaan turvallisuutta parantaa. Jos ajatellaan liikennettä, niin on hyvin tärkeää, että myöskin terveyskysymykset otetaan huomioon. Nuorten eurooppalaisten työttömyys on käsittämätöntä samaan aikaan, kun monissa liikennemuodoissa ei tätä sukupolvisiirtymää ole näkyvissä. Täytyy tehdä myöskin nuorille työttömille tästä alasta houkutteleva ala. Jos ajatellaan kaupunkiliikennettä, niin siellä on annettava tila myöskin pyöräilijöille, samoin myöskin raitiovaunuille ja on tärkeää, että meillä on sellainen budjetti, jossa otetaan huomioon erilaiset näkökohdat ja erityisesti myöskin tämä verkkojen Eurooppa-mekanismi on hyvin tärkeä. Ehm, tällä tavalla ehm, meidän täytyy saada omat nämä projektit käyntiin. Uh, finally, on behalf of European Commission, Commissioner... Sitten komission puheenvuoro vielä. Komissio ja sen Bulls, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja arvoisat jäsenet. Kiitos kovasti hyvin arvokkaista ja hyvin spesifeistä kommenteista. Olemme kirjanneet kaikki ylös. Sekä huomioon, että tänä iltana ja mietintö otetaan huomioon, kun saatetaan loppuun valkoista kirjaa ja sen toimeenpanoraporttia. Tämän vuoden loppuun mennessähän se tapahtuu. Mutta painoittaisin, on kuulla, että kaikki tunnustamme sen, miten tärkeä liikenneala on työpaikkojen kasvun ja maailmanlaajuisen johtoaseman kannalta. Muutama sana itse prosessista. Lausuntokierros sidosryhmien kanssa on nyt saatettu loppuun, koska monet toimenpanotoimet 2011 valkoisesta kirjasta ovat tulleet eh, vireille vasta äskettäin, niin ei olla voitu täysin arvioida, eh, vaan arvioitu sitä, mitä on eh, toimeenpantu tähän asti, mikä on jäänyt vanhentuneeksi ja mitä vielä on tehtävä. Tietysti 2011 poliittinen ja tai sen jälkeen poliittinen ja taloudellinen tila on muuttunut, mutta on osoittautunut, että äh, pääasiat valkoista kirjasta ovat edelleen arvokkaita ja kannattaa toteuttaa. Ymmärrän myös, että Euroopan parlamentti on samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Sitten lopuksi haluaisin kiittää vielä kerran äh, edustaja Van de kiitos kovasti, ja parlamenttiakin kiitän siitä, että päätitte lähteä tähän aloitteeseen. Kuten alustuksessani mainitsin, niin olemme todellakin samaa mieltä näistä laajoista suuntaviivoista, joilla edetään. Nyt sitten kuulin monia vetoomuksia toiminnan puolesta. Pidän siitä ja tehdään nyt yhteistyötä näiden aloitteiden kanssa, joilla saadaan aikaan todellista edistystä. Kiitos. Eh, Kiitos. Sitten esittelijä loppupuheenvuoro. Edustaja Fanning Kamp, kaksi minuuttia. Voorzitter, dank u zeer. Ik wil op de eerste plaats... Puhemies, ennen kuin jatkan, haluaisin kiittää komissaaria ja hänen henkilöstöään samoin kuin kollegoitakin ystävällisistä sanoista, myös kriittisistä kommenteista. Foster valitettavasti lähti jo täältä salista, mutta minä kyllä ymmärrän sen, mitä hän sanoi. Otamme vaarin hänen sanoistaan kun puhutaan ehdotuksen lisä- ja äh, täytäntöönpanosta jatkossa. Valkoisen kirjan väliarviointi on äh, tavallaan keskittynyt täytäntöönpanoon ja tulevina vuosina aion itse varmistaa sen, että kaikki se, mitä me olemme sisällyttäneet tähän ehdotukseen, jos se huomenna hyväksytään, myös äh, toteutetaan käytännössä. Tarvitaan uutta tasapainoa kestävyyden sääntöjen välillä ja alueellisten palveluiden välillä, mutta me emme saa ylen katsoa sosiaalista ulottuvuuttakaan. Tulemina vuosina liikennevaliokunnankin painopisteenä tulee olemaan tämä viimeksi mainittu asia. Kiitos. Thank you well. Dziękuję bardzo. Kiitos kovasti. Tämänpä